Me olisimme halunneet yksinkertaista elämää, mutta ei paljon mahdollista. No niin, sitten toimintamme esitylistä mukaan äänestyksen edustaja Carlos Coelion mietinnöstä passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka. Me tarkastelemme asetusehdotusta. Siellä on yksi suunnitelma peruttu, eli me äänestämme tarkistusta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme koko esityksestä näin tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestyksenä päätöslauselma esitys. Äänestys alkaa. La votazione. Ja päättyy. Hyväksytty 594 puolesta, 51 vastaan, 37 tyhjää. Seuraavaksi onnittelemme esittelijää luonnollisesti. Speroni, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Työn toimitta- to- toimittamisesta te tosiaan toimittajien pyynnöstä arvostettava ammattiryhmä me joudumme kertomaan numerot kaikista äänestyksistä. Minusta työjärjestyksen mukaan siellä ovat parlamentin jäsenet työssä, eivätkä toimittajat. Jos journalistit jotain pyytävät, niin se ei ole meitä sitovaa. Nimittäin toimittajat voivat kyllä nähdä sitten tuloksen tuolta taululta. Jos jollain ongelmaa on, jos on, ovatko sitten kuuroja, jos te jotain siihen jotain sanovat? Edustaja Speroni. No en tässä nyt halua henkilökohtaisia näkemyksiä ruveta tarjoamaan liittyen näihin toimittajien työolosuhteisiin, mutta koska tällainen pyyntö on tehty puhemiehelle juuri nyt, ja minä olen sitä mieltä, että todennäköisesti henkilökohtaisesti voisinkin olla samaa mieltä teidän suuntauksenne kanssa, mutta jos kerran puhemiehistön kabinetti on tällaisen vastauksen antanut ja siitä tarkastellaan myös puhemiehistössä seuraavalla korauksella muuta vastausta en nyt voi antaa. Minister Macmillan. Thank you, Mr. President. Kiitoksia. Olen samaa mieltä herra Speronin kanssa. Tiedän, että olet hankalassa asemassa, mutta todellakin taululla me näemme kaikki tulokset, että jos kaikki tulokset luettaisiin, niin siihen menee aikaa paljon, varsinkin tällaisen äänestyksen kanssa tänä päivänä. Minä esitäisin, että te pyydätte, että asunnon valiokunta tarkistelee sitä seuraavissa istunnoissa, jos se sopii muille edustajille. Kuten juuri totesin, puhemiehistö tarkastelee tätä kysymystä myöhemmin, jotta löydetään lopullinen vastaus. Esityksestä mukaan toimitan äänestyksen edustaja Lamsrofin mietinnöstä aiheena puolustuksen ja turvallisuuden alan julkiset hankinnat ja niiden yhteensovittaminen. Puolustus- ja turvallisuusalalla me äänestämme ensimmäisestä ryhmästä numero yksi kompromissiksi äänet puolesta Käsi ylös, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ensimmäinen ryhmä, näin raukea toinen ryhmä. Näin äänestämme koko esityksestä, näin tarkistetun äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tämäkin ja sitten nimen huuto äänestyksenä toimitamme esityksen Äänestys alkaa. Votazione. Ja päättyy. Hyväksytty. Puolesta 597 vastaan 69, eli onnittelut esittelijälle. Prego, onorevole. Olkaa hyvä, edustaja. Pianta Filis. Pianta Filis. With the whole machinery here. Could I have a technician? Haluaisin teknikon paikalle laitteeni, ei toimi, kiitos. Grazie. Kiitos. Teknikko hoitaa tämän 299 paikan koneen. Ja sitten seuraavaksi äänestämme esittelijä Slyterin mietinnöstä vaaralliset aineet ja valmisteet. Tässäkin meillä on yksi ryhmä tarkistuksia kompromissiksi äänet puolesta. Kiitos ja vastaan. Tyhjää hyväksytty. Näin raukeaa. Toinen ryhmä äänestyksemme äänestämme koko esityksestä näin tarkistettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä lainsäädäntöpäätösolman esityksessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 674 puolesta. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi toimitamme äänestyksen esittelee Figueredon mietinnöstä kalastusalan työtä koskeva kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus. Yleissopimus numero 182, siinä on vain yksi äänestys. Lainsäädäntöpäätösvalman esityksestä nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty äänin 671 puolesta. Onnittelut esittelijälle. Sitten seuraavaksi edustaja Katanian mietintö. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa 2004-2008. Toimitamme äänestyksen alkuperäisestä tekstistä kohdassa 10 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi numero kolme uusilistettu on peruttu. Seuraavaksi 31 tarkistuu Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty alkuperäinen teksti kohtaan 17 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Toinen osa puolesta vastaan. Me joudumme tarkistamaan koneellisesti. Avaamme äänestyksen koneellisesti toisesta osasta kohtaan 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 346 puolesta vastaan 332, eli hyväksytty toinenkin osa. Seuraavaksi äänestämme alkuperäisestä tekstistä kohtaan 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinenkin osa. Seuraavaksi kohta kohdalta kohta 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi äänestämme kohdasta 23 alkuperäinen teksti äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta ei anteeksi, tarkistus 32 kohta 27 Äänet puolesta vastaan tyhjää vaikuttaisi, no me tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 32, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty äänin 382 puolesta vastaan 303. Seuraavaksi tarkistus 33 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohtaan 30 me joudumme alkuperäisestä tekstistä äänestämään. Siellä on viisi kohtaa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toi, kolmas osa puolesta, vastaan Me tarkistamme koneellisesti kolmannen osan äänestys alkaa. Kolmannesta osasta kohtaan 30. Äänestys päättyy. Hyväksytty 433 puolesta. Neljäsosa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viidesosa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viideskin osa. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohtaan 31 meillä on äänestys kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty äänin 521 puolesta. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 598 puolesta. Koko kohta. Seuraavaksi tarkistus 18. Äänet puolesta vastaan tyhjä hylätty. Näin toimitamme äänestyksen kohdasta 32. Siinä on alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa äänestys. Ensimmäinen osa on pyydetty suullista tarkistusta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tässä halutaan täydentää tekstiä tässä tarkistuksessa ja eh, tämä liittyy eh, seuraaviin sanoihin eh, tässä tekstissä, jossa sanotaan 12. joulukuuta 2006 pitäisi lisätä ja voimassa 17. joulukuuta tämä liittyy äskettäisiin päätöksiin. Nyt ei olisi oikein, että mainitaan 12. Eh, joulukuuta 2006 ilman eh, äskettäistä päätöstä eh, joulukuulta 2008 oikeudesta. Toivottavasti tämä tuli selväksi kaikille tässä suullisessa tarkistuksessa, että sinne lisättäisiin ensimmäiseen osaan tekstiä, josta äänestetään, haluaako vastustaa tätä, ei vastusteta, äänestämme siis ensimmäisestä osasta mukaan lukien suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaisi hylätyöltä, mutta me tarkistamme koneellisesti, vaikutti hylätyöltä. Siis toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 368 vastaan, 237 puolesta toinen osa hylätty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi erillisen äänestyksenä kohta 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 D-kohtaan ja äänestyksenä Äänestys alkaa. Olkaa hyvä edustaja. Puhemies, minun äänestyslistani mukaan 36 oli vedetty alun perin pois. Mietin tässä, pitikö siitä äänestää sitten ollenkaan. Eh, Se on peruttu, siis tämä tarkistus kahdeksan siitä syystä. Siitä ei voitu äänestä kohtaan 36. Eli nyt palaamme äänestämään tarkistuksesta 25, joka liittyy kohtaan 38. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty 366 vastaan, 299 puolesta. Tarkistus 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Niin, olkaa hyvä. Non c'è traduzione, è una Anche adesso non c'è... Tässäkään ei siis ole käännöstä. Eikö ole käännöstä? Ci pensiamo noi. Selvä. Kiitos. Kiitoksia. Puhemies sanoisi englanniksi. Joka tapauksessa totta kai eh, englannistakin se täytyy hoitaa. No niin, jatkamme. Kohta 45. Alkuperäinen teksti, äänet puolesta. Qual è il problema? Abbiamo approvato l'emendamento. Qual è il problema? Mistä kenkä puristaa? No kyllä, että tässä pyritään tulkitsemaan kohtaa 40 siellä hyväksyttiin tarkistus 43 ja näin koko kohdasta raukea äänestys. Mutta näin myös kohta kohdalta äänestys, koska me hyväksymme 43 tarkistuksen. Näin voimme mennä kohtaan 45, jota nyt yritän äänestyttää äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus numero 35, hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistamme koneellisesti tarkistus numero 35 kohtaan 49 äänestys alkaa. Ja päättyy. 452 puolesta, 211 vastaan. Tarkistus on hyväksytty. Seuraavaksi kohta 51. Äänestämme alkuperäisestä tekstistä viidessä osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 619 puolesta. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty puolesta 344 ja 323 vastaan kolmasosaa. Äänestys alkaa. ja päättyy. hyväksyttyä niin 627 puolesta. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty äänin 569 puolesta. Ja viimeisenä, viimeinen osa viidesosa äänestys alkaa. ja päättyy. Tämäkin osa hyväksytty niin 367 puolesta. Koko teksti kohtaa 51 on näin hyväksytty. Seuraavaksi tarkistusnumero 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi äänestämme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 hylätty. Näin ollen äänestämme alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa. Ja kummassakin äänestyksen ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 651 puolesta. Toinen osa, äänestys alkaa. ja päättyy. Tämäkin osa on hyväksytty ääni 427 puolesta. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta numero 27 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin alkuperäinen teksti kohtaan 62 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä ensimmäinen osa sitten äänestyksenä toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy 437 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kohta kohdalta alkuperäisestä tekstistä kohtaan 65 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan 71 alkuperäinen teksti, erillinen äänestysäänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 29 nimenhuutoäänestyksenä kohtaan 72 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty äänin 367 puolesta. Seuraavaksi tarkis kohta 70 kohta 72 jälkeen tarkistus 30 äänestyksen äänestys alkaa. ja päättyy. 591 puolesta hyväksytty. Sitten tarkistus numero 53 kohtaan 73 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäisestä tekstistä 73 kohdassa kohta, niin olkaa hyvä. Haluatte tarkistuttaa, eli kohta 73. Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Ja päättyy 317 puolesta 353 vastaan hylätty. Alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinenkin osa. Seuraavaksi tarkistus 54. Nimenut äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 403 ääntä vastaan, puolesta 254. Tarkistus numero 22, kohtaan 76, äänestys alkaa nimenut äänestyksenä. Ja äänestys päättyy. Hylätty ääni 401 vastaan, 254 puolesta. Tarkistus numero 56 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Seuraavaksi äänestämme tekstistä kohtaan 78, eli äänestysäänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14, puolesta, vastaan, tyhjää hylättyä. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 36 puolesta vastaan tyhjää No, vaikuttaisi hyväksytyltä, mutta me tarkistamme koneellisesti. Kaikki kädet eivät nousseet. Eli äänestys alkaa tarkistuksesta 36. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 404 puolesta. Näin raukeaa tarkistus 58, emmekä siis siitä alkuperäisestäkään tekstistä äänestä kohta kohdalta. Sen sijaan meillä on tarkistus numero 44 äänet puolesta vastaan tyhjää hylättyy. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. Näin ollen me äänestämme alkuperäisestä tekstistä kohtaan 90 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinenkin osa. Seuraavaksi tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin ollen äänestämme alkuperäisestä tekstistä kohtaan 92 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Meidän täytyy äänestää myös sanoa tässä kolmannesta osasta eli äänet puolesta vastaan tyhjää. Kolmas osa on hyväksytty sekin. Alkuperäinen teksti kohtaa 93 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 45. Nimenut äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 379 vastaan puolesta 296. Näin ollen äänestämme koko kohdasta äänestyksenä tämäkin. Kohta tarkistus kolme äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty ääni 396 puolesta. Kohtaan 104 Meillä on äänestys koko kohdasta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 59 kohtaan 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin äänestämme alkuperäisestä kohdasta 107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 vastaan tyhjä hyväksytty. Onnittelut tästä harjoituksesta. Kohtaa 108. Hänet puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohtaa 111 ja tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kohta 120, alkuperäinen tekstys, kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta numero 24. Sanoisin siitä, että tässä on pieni pyyntö tullut nimenhuuto äänestyksestä, tosin hieman myöhässä, mutta jos ei kukaan vastustakaan, vaikka se olekaan äänestyslistassa, niin voisimme hoitaa tämän nimenhuutoäänestyksenä, jos ei kukaan vastustakaan. Hyvä äänestämme nimenhuutoäänestyksenä, siis tarkistuksesta 24. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty äänin 531 vastaan, 101 puolesta. Seuraavaksi tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohtaan 149 kahdessa osassa. Nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Ja päättyy hyväksytty ääni 640 puolesta. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 334 puolesta hyväksytty toinenkin osa. Seuraavaksi alkuperäinen teksti kohtaan 157 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 62. Kohtaan 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin olen joudun määristämään alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinenkin osa. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin, olkaa hyvä. Paragrafo 167 kohdasta sanoisin, että pitäisi palata englanninkieliseen tekstiin, koska siellä on niin paljon käännöksiä, jotka merkityksen muuttavat täysin. Esimerkiksi italiaksi puhutaan aivan jostain muusta, esimerkiksi usko kääntämisen kohdalla. Pitäisi siis pitäytyä englanninkieliseen toisin. Kiitoksia. Minä kerron siitä sen ilman, että kappaitu siinä puheenvuorossa, koska me joudumme kuitenkin siitä 61 kohdasta äänestämään myöhemmin, mutta meidän täytyy vielä äänestää alkuperäisestä tekstistä, koska tarkistus meni nurin. Me äänet, äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten kohta 166. Ja toistan vielä, että englanninkielinen kieli toisinto on laivoimainen, muissa liikaa virheitä. Nimenhuutoäänestyksenä kohta 166 äänestys alkaa. ja päättyy 374 puolesta hyväksytty tämä teksti. Ja nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 401 puolesta, 220 vastaan. Päätöslausumaisuus on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi me toimitamme äänestyksen päätöslauselmaksi, joka tulee sosiaali- ja työllisyyden valiokunnassa liittyen merityötä koskevaan vuoden 2006 yleissopimukseen. Tässä esittelen McDonald. Me äänestämme tarkistuksesta numero yksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus numero kaksi puolesta. Vastaan. tyhjää hylätty. Tarkistus numero kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä päätöslauselman esityksestä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy 646 puolesta. Onnittelut esittelijälle. Päätöslauselmaisuus on hyväksytty ja nyt seuraavaksi äänestämme edustaja Andri Kienen mietinnöstä, joka liittyy YK ihmisoikeusneuvostoon ja sen rooli varsinkin Euroopan unionissa. Ensimmäinen ryhmä tarkistuksia yhdestä seitsemään esittelijältä nyt puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösolosama esitys kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys on alkanut. Ja nyt no ei ole vielä auki, mutta kohta on. No, alistun. No nyt. Äänestys päättyy. 629 puolesta. Me olemme hyväksyneet päätöslauselman onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi toimitamme äänestyksen edustaja Kappaton mietinnöstä Yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjoihin. Alkuperäinen teksti kohtaan kolme, kolme, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edellinen äänestys kohdasta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 Haluatte tarkistuttaa? No niin, tarkistamme neljännen osan. Neljäs osa tässä kohdassa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 374 puolesta hyväksytty. Ne viidesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuudesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuudeskin osa. Koko kohta siis. Seuraavaksi kohta viisi, kohta kolme, hänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11.4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin. Niin anteeksi, ehkäpä tein tässä virkeen, mutta kuitenkin on syytä tarkistuttaa kohta 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vain 176 puolesta, 421 vastaan peräti. Hylätty mitä suurimmassa määrin, kuten täällä joku esittikin. Kohta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi on johdatus on kappale F, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslautama esitys kokonaisuudessaan nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 355 puolesta, 195 vastaan hyväksytty, onnittelut esittelijälle. Näin äänestykset on toimitettu. Sen sijaan voitte lähteä salista ja jatkaa äänestysselityksiin. Allora. No niin, Kueljon mietintö herra Pirker. Ich habe für diesen Bericht minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska lasten turvallisuuden vuoksi tämä uudistus, mitä vaaditaan turvallisempien passien